Q alkuun toivottaisiin tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompuyn ensimmäistä kertaa täysistun saliin. Tervetuloa ja onnittelut vielä kerran, herra puheenjohtaja. We need uh, something like 15 minutes for... Noin 15 minuuttia tarvitaan alkujärjestelyihin ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi puheenjohtaja Baroson. Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut aika yleistä, teille, että istutte täällä. Ei ensimmäistä kertaa teille ollenkaan. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Muutama tiedotus alkuun. Valittain minun täytyy kertoa teille, että junaonnettomuudessa Brysselin lähellä menehtyi myös rouva Claudia Candiago, joka oli kollegamme